Uh, Hyvä. Mm, nyt varmaankin kaikki aktiiviset toimijat tästä asiasta ovat nyt paikalla, joten olemme nyt kohdassa yhdeksän esityslistalla Euroopan finanssivalvojien järjestelmän tarkistaminen. Käsitellään tarkistuksia. Puheenvuoro on sinun, Sven. Ai hetkinen, hän tässä käynnistelee muistiinpanojaan. I, I think, uh... Luulenpa, että teemme tämän hieman toisella tavalla. Minun täytyy sanoa, että ensinnäkin kiitos. Kyllä se on päällä. yritän puhua Globishia, maailmanlaajuista englantia. Kiitos kaikille tarkistuksista. Ehdotan, että ennen kuin saan muistiinpanon esille, voin sanoa, että, että mene äh, oikeastaan samantyyppiseen suuntaan kaikki. Ja pidän, kiitän myös kollegoiden erilaisia tarkistuksia, mutta tässä henki on edelleen sama tässä asiassa. Yli, eri poliittisessa ryhmässä pitää vahvistaa tätä valvonta-arkkitehtuuria. Jossakin yksityiskohdissa eroja on, mutta pääosin me olemme lähentyneet toisiamme ja saaneet sitten täydentäviä tarkistuksia. On eräitä tärkeitä eroja, vaikkakin usein nämä erot eivät kata kaikkia, tai eivät ole ryhmätasoisia, vaan pikemminkin yksittäisillä varjostelijoilla on eriäviä käsityksiä. Haluan ottaa esille vain muutaman esimerkin. Yksi keskeinen kysymys on, millä tavalla hoidetaan makrotalouden valvonta. Ehkäpä olette havainneet, että minun alkuperäinen ehdotukseni että erotettaisiin täysin toisistaan tämän selvityksen jälkeen minä poistin oman esitykseni. Näin ollen lähen, lähenin oikeastaan niitä näkemyksiä, joita täällä on esitetty muun muassa EPPn suulla, mutta myös muiden ryhmien suulla. Nyt meillä on erilaisia ehdotuksia siitä, millä tavalla voidaan vahvistaa tätä valvontarakennelmaa, vaikkakin meillä on myös tarkistuksia, että se pitäisi olla täysin erillään mutta luulenpa, että kompromissi on mahdollista sellaisella tasolla, joka selvästi voi vahvistaa riippumattomuutta ja sitä, miten pitkälle voimme mennä. Se lienee yksi kiintoisempia keskustelun aiheita tässä tänään. Näin myös, että oli merkittäviä eroja kysymyksessä, joka koski sitovaa välittä, välitystoimintaa, sitovasta välityksestä. Ja eräät kollegat halusivat vahvistaa tätä mahdollisuutta, että tämä välittäminen olisi sitovaa, mutta, mutta Wolfilla oli ihmis, sellainen tarkistus, jolla sitä rajoitettiin. Meillä oli kiinnostavia keskusteluja asioista. Eräät halusivat vain K ja ECR halusivat myös enemmän välittää päätösvoimaa tälle järjestelmälle, mutta he eivät halua siitä toiminnasta sitovaa, vaan pikemminkin, että, tämä, että epävirallisia prosesseja vahvistettaisiin, koska ne ovat osoittautuneet varsin hyviksi. Ja tämä on, tästä me olemme saaneet myös vahvistuksen, mutta edelleenkin uskoisin, että ongelma kyllä tähän, tässä löytyy sen suhteen, että se ei ole sitova, koska ilmeisestikin sitovuuden mahdollisuus on keskeinen asia, jotta saataisiin äh, näitä epävirallisia valtuuksia. Ja siksi katson, että ainakin parlamentin lähtökohdan pitäisi olla se, että sitova välitys, sitova välittämisen pitäisi olla mahdollista niin, että ei tarvitse tapella jokaisessa artiklassa, jokaisessa asetuksessa ja direktiivissä tietä asiasta Haluan myös muistuttaa, että monet kollegat ovat sanoneet, että olemme me rakentaneet liian monimutkaisen järjestelmän ja tämän yli, liian monimutkainen järjestelmä, siihen ei istu se, että jokainen asetus ja jokainen direktiivi edellyttää keskustelua tuosta ja tästä artiklasta, että voidaanko siihen yhdistää pakollinen välitys ja silloin se tekee Euroopan lainsäädännöstä liian raskaan. Ja tämä voidaan siirtää myös muihin asioihin kaiken kaikkiaan meidän pitäisi antaa tälle järjestelmälle mahdollisuudet puuttua kaikkiin asioihin palvelu, rahoituspalvelusektorilla, koska se valta ei ole nyt niin suuri kuin olisimme halunneet. Sen lisäksi meillä on, on myös nämä suuntaviivat, tunnen olevani tämän valiokunnan ylpeä jäsen, kun näin, että, että ainoastaan Wolf Klintz, joka pyysi rajoittamaan näitä valtuuksia, mutta tämä oli sellainen kohta, jossa ei ollut mitään alan suorittamaa painet, painostusta. Monet sanoivat, että ainoastaan suuntaviivat, jos on eksplisiittisesti Euroopan talous, rahoituspalvelulaissa. Siksi se onkin aika ironista, koska se syy sille, että nämä suuntaviivavaltuudet olisivat tällä järjestelmällä liittyvät siihen, koska jos, joskus lainsäädäjät eivät ole niin älykkäitä. Olemme pystyneet ennako- emme välttämättä aina pysty ennakoimaan niiden ongelmien tulemista, sitten täytyy odottaa vuosia, kunnes sitten annetaan järjestelmälle mahdollisuus tehdä jotakin asian suhteen. Ja tästä syystä suuntaviivat eivät ole sitovia. Ja siitä syystä meidän pitäisi minun mielestäni pysyä lujana tässä loppaustilanteessa ja sanoa, että nämä suunta, suuntaviiva valtuudet ovat äh, tavallaan tällaista lähestymistapaa parlamentin tasolla ja ne täytyy säilyttää. Ja sori vaan Wolf, en voi olla samaa mieltä sinun kanssasi tässä. Aivan erityisesti, jos olet skeptinen lainsäädännön suhteen, niin olen kyllä tietyistä asioista samaa mieltä liberaaliryhmän kanssa. Kyllä meidän pitäisi me emme saa rajata tämän valvontajärjestelmän valtuuksia, jotta voitaisiin korjata jotakin sellaisia asioita, että ongelmia on tullut ja ongelmia tulee aina tulemaan lainsäädäntötyössä. Tämän lisäksi kovin, kiinnostava, kovin kiinnostavia ratkaisuja on esittänyt, ja voin vain sanoa, että eräät niistä ovat todellakin hyviä, Onnittelut niiden keksimisestä, mutta kyllä voin hyvin tukea niitä puheenjohtajan ehdotuksia. En ole kehittänyt tätä itse, mutta minusta eräät niistä olivat aika mielenki- todella mielenkiintoisia ja varmasti sinä olet ollut tekemisissä tämän lainsäädäntöprosessin kanssa, jotta olet pystynyt keksimään tämän tyyppisiä ratkaisuja. Mutta minusta näyttää siltä, että kaikki on älykästä tavaraa. Ehkä ehkä ensiksi pysä, pysähdyn tässä vaiheessa tähän. Ja on monia muitakin asioita, joita tuli esille. Ja kuten sanoin, useimmat tarkistukset ovat sellaisia, joita voin tukea. Ja minusta kyllä tilaa löytyy myös laajoille kompromisseille useimmista asioista, jotta se annettaisiin sitten komissiolle hyvät lähtökohdat jatkaa tätä, tätä viilausta ja koska varmasti monet muutkin toimijat pyytävät lisää ratkaisuja. Paljon kiitoksia kaikille kollegoille. Uh, thank you very much, Sven. I'll now Kiitoksia, Sven. Sitten Varjo esittelät normaalijärjestyksessä ensin EPP Starstreet. Oui, euh, merci, madame la présidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä tietenkin äh, varjoesittelijän roolin haluan hyvin hoitaa ryhmässäni ja olen kovasti ponnistellut viime viikonloppuna lukeakseni kaikki nämä 325 tarkistusta, joita kollegat ovat tehneet tämän Kiikoldin mietinnön esityksen jälkeen. Ja ajan säästämiseksi sanoisin, että täältä löytyy ihan rohkaiseviakin asioita, mutta sitten myös sellaisia seikkoja, joihin en niin optimistisesti suhtaudu. Tähän hän palatan vielä lähiviikkoina yksityiskohdissaan tähän rahastoasiaan, mutta sitten tämä finanssivalvien järjestelmä ei varmasti täällä aiheta suuria erimielisyyksiä, niin kuin esittelijä sanoikin jo johdannossaan. Hyvä niin. No sitten itse tästä työskentelytavasta, niin olisi kyllä tässä vähän nokan koputtamista ja sanon minkä takia. Nimittäin heti ensimmäisten keskustelun jälkeen niin esitin jo vähän epäilyksiä siitä, että mitä järkeä tässä työssä ylipäätään on, koska me tammi-helmikuulla tulemme äänestämään tällaista mietinnöstä, joka menee komissiolle, kun komissio kuitenkin sitten laati oman asiakirjansa tästä jo 2014 alkupuolella. Eli meidän suosituksistamme se äänestetään vasta sitten, kun komissio on jo oman suosituksensa aikaa sitten julkaissut, eli en tiedä oikein mitä vaikutusmahdollisuuksia meillä tässä vielä sitten on. Mutta itse tarkistuksista suhtaudun hivenen epäille niihinkin ja useasta syystä. Ensinnäkin esittelijähän on tässä itse monien e, e, tarkistusten takana. Ja totta kai hän voi tarkistuksia tehdä, mutta onhan tämä kuitenkin hivenen kummallista, että ensin laatii mietinnön ja sitten muutama viikko myöhemmin niin jättää ison joukon tarkistuksia samaisesta aiheesta. Tiedän, että Giegold kyllä varmasti vastaa tähän, että hän olisi halunnut ottaa huomioon tässä muita mietintöjä, joita parlamentti on laatinut valvontaviranomaisista mutta voisin tässä todeta sivumennen, että kun nämä mietinnöt on esitelty ja sitten kun näitä mietintöjä on käsitelty, niin yleensä salissa ei ole montaakaan kuulijaa. Puheenjohtaja, sitten esittelijä, joka saapuu viime tingassa, ja sitten kaksi varjoesittelijää, minä ja sitten sosiaalidemokraattien puheenjohtaja. Ja muut ovat lähteneet vähän aikaisemmin. No tämä ei kyllä oikein hyvältä näytä. Voin tietenkin ymmärtää eh, tässä eh, mietinnön esittelijän ajatukset, mutta muutamat vaikeudet eivät niinkään liity meidän esittelijämme, vaan kaikkiin kollegoihin. Eli kun tämähän on oma alatteinen mietintö, niin täällä on ihan hirveästi kaikemman yksityiskohtaisia kommentteja, joita ei pysty todentamaan mitenkään. Ja siis paljon sellaista asiaa, joka tekee tästä hyvin vaikeaa selkoisen. Suorastaan metsä tässä hukkuu puilta niin, että tämä siis suurimman osan tarkistuksen osalta. Tässä valiokunnassa me hyvin, olemme hyvin tarkkoina, kun kyse on lainsäätäjän kompetenssista, että ei saa Eh, esimerkiksi tasolta kaksi vaikkapa virastoilta eh, meille sälyttää mitä velvoitteita, niillähän ei ole eh, lainsäädäntövallan suhteen legitimiteettiä. Mutta tämän täytyy sitten tietysti toimia myös toiseen suuntaan. Lainsäädäntövallan tulee pysyä tiukasti lainsäädäntövaltana ja siinä täytyy huomioida se ja noudattaa sitä, mikä on laki kullakin sääntelyn alalla. Uskotteko todellakin, että parlamentin mietintö, joka menee, tarkastelee tätä finanssivalvontaa Euroopassa, niin ettei siellä, sieltä löytyisi riittävästi asiantuntijoita esimerkiksi maataloustuotteiden johdannaismarkkinoiden osalta. Ja sitten tosiaan jotkin näistä tarkoituksista käsittelevät hyvinkin yksityiskohtaisia asioita. Tällaisia aivan mitättömiä pikkuyksityiskohtia, niin että tätä, tätä mietintöä on loppujen lopuksi vaikea lukea. Eikä meidän tehtävämme ole tässä nyt vain jälleen kerran laatia yksi mietintö, jossa neuvonantajat ovat takana. Tietenkin voitte tehdä ihan mitä tykkäätte tämän kanssa, mutta sanoisin kyllä, että se ei sitten talous- ja rahasien valiokunta eikä parlamenttiakaan kovin hyvin palvele, jos annamme oma-aloitteisen lausunnon tai mietinnön, jossa on niin paljon pikkuyksityiskohtia, ettei kukasta jaksa enää lukea. Ja sitten vielä, no lähiviikkoonahan tätä käsitellään ja minä kyllä ainakin omalta osaltani pyrin siihen, että tämä mietintö pysyisi jollakin tapaa johdonmukaisena. Ja ne kollegat, jotka minun kanssa neuvottelevat asiasta, niin toivottavasti sitten myöskin ymmärtävät tämän pyrkimyksen. Ehkäpä he ovat myös kanssani samaa mieltä siitä, että meidän täytyy laatia lyhyt, mutta tiukka mietintö, joka lähtee liikkeelle periaatteista eikä huku yksityiskohtiin. Toivottavasti tämä viesti menee läpi. Sitten itse sisällöstä vielä, itse asiasta vielä. Minähän tosiaan korostin sitä, että ei tässä nyt mitään perustavanlaatua olevia erimielisyyksiä varmaan ole eri taso- tahojen välillä, mutta minä ajattelin, että lähdettäisiin liikkeelle olemassa olevasta ja sitten ehdotettaisiin tiettyjä muutoksia. Euroopan valvontajärjestelmähän on nyt murroksessa. Eli meidän täytyy olla mukana tässä muutoksessa. Sellainen järje- pyrkimys, että kaikki halutaan mullistaa päälailleen, niin ei tule toimimaan. Sitten mitä tulee näihin valvontaviranomaisiin, niin sanoisin, että suurin osa täällä varmasti haluaisi antaa vähän lisää eurooppalaista toimivaltaan viranomaisille ja vähentää sitten tätä riippuvaisuussuhdetta kansallisiin viranomaisiin lähden. Ja myöskin yritysten johdolla täytyy olla myöskin e- enemmän sananvaltaa ja päätöksentekoa tulee vähän muuttaa. Sitten mitä tulee rsb niin en edelleenkään kannata ajatusta siitä, että tehtäisiin niin kuin, niin kuin 2010 koska keskuspankki kyllä hoitaa tehtävänsä ihan hyvin ja sieltä löytyy myös asiantuntemusta, samoin kuin järjestelmäriskikomiteasta. Niin eilenhän pääjohtaja Draghi oli paikalla ja häntä vähän syyteltiin siitä, että hänen laitoksensa ehkä menee vähän pidemmälle kuin mitä sen tontti on. No EKPn eh, roolia on paisutettu ja pääjohtaja Raki sanoi eilen, että kaikki tehdään läpi näkyvyyden mm, mm, nimissä kyllä. Ja eh, järjestelmän riskikomitea tietää, että sen eh, uskottavuus on kyseessä. Ja eh, minulla ei ole tämän suhteen pientäkään huolta. Tässä vaiheessa haluaisin purkaa sen, eh, eh, sen kytkennän, joka on järjestelmäriskikomitean ja keskuspankin välillä. Mutta siis meidän pitää hankkia ja saada aikaiseksi järkevä ja luettavissa ja oleva ymmärrettävä mietintä, mietintö siitä, mitä lainsäädäntö elin odottaa. Ei meiltä odoteta mitään tilintarkastajien raporttia. Thank you. Oh. <coughs> Uh, now for the uh, S&D. Sitten ST-ryhmästä Antolin. Muchas gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen tehnyt 34 tarkistusta jotkut Elisa Fravereira on allekirjoittanut, joka on meidän ryhmäkoordinaattori. ja pitkälti luonnoksen, jonka Sven Giegold on esitellyt minu, minun mielestänikin. Se pitkälti sopii yhteen parlamentin äh, arviointien kanssa. Euroopan finanssivalvojen järjestelmä. Se on tällainen prosessi, joka, jossa ollaan nyt ensimmäinen vaihe saatu aikaan. Ja nyt on tärkeä hetki juuri miettiä ja yrittää parantaa järjestelmää. Minun mielestäni on kolme suurta suuntaviivaa. Ensinnäkin suhteet eurooppalaisiin valvontaviranomaisiin ja uusi yhteinen valvontajärjestelmä, ja tämä järjestelmä mielestäni mitenkään kyseenalaistaa Euroopan valvontaviranomaisen, vaan tämä täydentää pelkästään, jopa vahvistaa ja voi saada tästä kaikesta tehokkaampaa ja on selvää, että se synnyttää tiettyä epäjohdonmukaisuutta myös, koska ää, viranomaiset toimivat samoissa tehtävissä sääsevät, niin silloin tämä, nämä roolit muuttuvat. Esimerkiksi Euroopan pankkiverkoston kohdalla ehkä tulevaisuudessa olisi hyvä löytää mahdollisimman johdonmukaisuutta, koherenttiutta, että muokata tämä entinen malli, se vastaa tulevaisuutta. Sitten ensimmäistä kertaa saatiin aikaan makrotason valvontaa, joka toimii yhdessä mikrotason valvonnan kanssa. Nyt on ollut enemmän kokemusta mikrotason valvonnasta, vakavaraisuudesta, joka liittyy pankkien ja toimintaan, vakuutustoimintaan, avoimeen, avo, avoimeen toimintaan seurattavan sellaiseen ja samoin arvopaperimarkkinoihin, mutta valvonnasta puuttuu kokemus tämmöistä tuntuu, että EKP on saanut tiettyä logistista apua, mutta nyt pitäisi huol- paremmin pohtia, onko makro tason vakauden valvontaa sellainen asia, joka sopii hyvin Euroopan keskuspankin mandaattiin. Kun ajatellaan vaikka rahoituksesta vakautta tai kasvun ja työllisyyttä ja mitä rahoitusmarkkinat siihen vaikuttavat ja ehkä pitäisi miettiä tätä EKPn varsinaista tavoitetta ja minun mielestäni meidän pitäisi keskittyä enemmänkin EUn talouden ohjausjärjestelmään, niin kuin USA on ollut se vastaavan tyyppinen järjestelmä, ja tämän takia olen tehnyt jotakin ehdotuksia myös, ja jotta makrotason vakauden valvonta, valvonta liittyy suosituksia, ja nämä suositukset liittyvät Euroopan talouden ohjausjaksoon, ja siihen, miten kehitetään Euroopan talouden hallintoa. Sitten toinen asia, miten voimme parantaa valvontaviranomaisten toimintaa. On joita aspekteja toiminnassa, jotka voivat olla myönteisiäkin mielestäni esimerkiksi, miten antaa eri vastuutehtäviä puheenjohtajalle, puheenjohtajistolle. Mielestäni näin voidaan saada aikaan suurempaa toimivuutta, selkeämpää päätöksentekoa ja voidaan myös toimia nopeammin, joustavammin, jos tarvetta on. Tällainen päivittäinen työnohjaaminen tätä kaikkea voidaan vauhdittaa suoraan puheenjohtajisto ja puheenjohtajisto, puheenjohtajistosta ja voidaan antaa sen laajempi tehtävä anto. Sitten pitäisi ottaa huomioon myös osakkeenomistajien kannat ja saada jotenkin osallistavampaa toimintaa ja myös pyrkiä vahvistamaan tutkintavaltuutuksia. Tässä joitakin aspekteja, joista olen tehnyt myös tarkistuksia. Toisaalta minkälaisia tehtäviä ja miten niitä voidaan kehittää. Tämä on tässä sitovaa välittämistoimintaa. On selvää, että välittämis välityksessä pyritään ratkaisemaan konflikteja välttämään se, että jotkut viranomaiset osallistuvat näihin kiistoihin. Kotimaan viranomaisen voi, miten se suhtautuu tähän vastaanottajamaan toimintaan ja viranomaisiin. Tarvitaan ehkä tällainen yhteisömetodi. Se on edelleenkin mielestäni ihan pätevä asia, mutta välityksessä pitäisi pyrkiä löytämään myös tiettyä johdonmukaisuutta valvonnassa ei aina ole kyse vain konflikteista, vaan sellaisia tapauksia, joissa voi olla erilaisia näkemyksiä, joka voi haitata johdonmukaisuutta valvonnassa, ja silloin tietenkin viranomaisilla pitäisi olla mahdollisuus tehdä omia aloitteita ja toimia itsenäisemmällä tavalla. Näin voitaisiin varmistaa johdonmukaisuus Euroopan tasolla. Sitten on yksi aspekti, joka liittyy kuluttajiin. Olemme tietoisia siitä, että mitään kovin selkeää mandaatti tästä ei ole, mutta kuitenkin meistä olisi hyvä ähm, kodifioida kuluttajiin ja investoijien liittyviä asioita. Tämä on yksi aspekti, jonka kohdalla olisi hyvä uudelleen rakentaa tätä järjestelmää, antaa sille vähän tiettyä ryhtiä ja sitten on otettu käyttöön kaksi uutta periaatteetta Baselin komitean mukaisesti. Toinen koskee yritykset, toinen yritysten vastuuta ja sitten avoimuutta. Ne ovat tärkeitä kysymyksiä. Samoin Euroopan tasolla yrit kun EU:ssa esimerkiksi tehdään sääntöjä, näitä bail-in-sääntöjä yksityisen sektorin osallistumista, niin silloin täytyy lisätä tätä vastuullisuutta, joten hallitusjärjestelmän pitää muuttua johtuen tästä rahoitusjärjestelmän muuttumisesta ja kehityksestä ja pitäisi suositella viranomaisille tällaista vastuutehtävää. Se kuuluu kysymykset, jotka ovat meille tärkeitä. Sitten vielä yksi kysymys, infrastruktuurin valvonta rajat ylittävällä tavalla. Kyseiset infrastruktuurit, jotka ovat luonteeltaan eurooppalaisia rajat ylittäviä rakenteita, ne pitäisi suoraan alistaa eurooppalaiseen valvontaan meistä. Se on kaikkein järkevin tapa toimia. Näin voidaan välttää se, että ei synny sitten loppujen lopuksi tällaista erilaista tulkintatilannetta on, olisi tiettyjä yhteisiä infrastruktuureita, joilla olisi myös yhteisön tason valvontaa olemassa. Ja tällaista haluamme tukea. Sitten on vielä muitakin kysymyksiä, mutta tässä tuli ehkä jo tärkein. Haluaisin vielä korostaa yhtä asiaa ehdotuksia, joita olen tehnyt. Toivottavasti niitä, niistä voidaan saada kompromisseja aikaan. minun ryhmäni on valmis pyrkimään öö, kompromisseissa konsensukseen muiden kanssa, jos mahdollista. Kiitoksia. Wolf, Wolf Clint Aaldista. Kiitos Sharon. Ehkä aloitan siitä, jota Sven kritisoi, eli kysymys siitä, onko valvontaviranomaisella joku sitova välitysrooli vai ei. Että edetäänkö tässä tietä. Minä en periaatteessa vastusta sitä, sanoin vaan, että, että lainsäätäjän pitäisi ensimmäisessä vaiheessa se tehdä se ratkaisu. Ja minä en pitäisi hyvänä sitä, jos yleisesti, yleisenä periaatteena tässä direktiivissä pidetään tätä edellytyksenä. Me olemme nähneet tämän vuoden alussa, että ESMA, se oli kaiketi EMIA-tapauksen äh, yhteydessä äh, kehitti suuntaviivoja tai linjauksia, jotka oikeastaan ainakin osittain vaativat ykköstason, ykköstasolla äh, tehdyn lainsäädännön muuttamista ja sitä pitäisi, se pitäisi pyrkiä estämään. Minä olen sitä mieltä, että ensimmäisellä tasolla pitäisi päättää, onko valvontaviranomaisella sitova välitysrooli vai ei. Mitä taas tulee tähän äh, finanssivalvontajärjestelmään, milloin on yksi asia tässä, pitää, pitää olla tarkkana, sen, että, että tämä järjestelmä ei saa sellaista roolia, joka ei oikeastaan kuulu sille. Sehän on hoitaa, vastaa makrotalouden kaupoista eikä, eikä mikrotason valvonnasta. Siinä mielessä olisin varovainen sen suhteen, että vaaditaan että, et, et, että jos se tekee tällaisia yksityiskohtaisia päätöksiä, ne ovat oikeastaan sellaisia tehtäviä, jotka kuuluvat pankkivalvojalle, eivätkä ne kuulu riskikomitean piikkiin. Sen pitäisi sehän, on, äh, sehän pitäisi olla osana tätä lainsäädäntöprosessia. Niin kuin olen ymmärtänyt, se ei välttämättä ole äh, välttämättä sen heiniä. Äh, voidaan kysyä ylipäätään, että onko se tapa, miten riskikovita on pantu kasaan, onko se nyt useamman kuukauden kokemuksen jälkeen, onko se todellakin todellakaan viisas ratkaisu Sehän kytkeytyy aika tiiviisti ekp aikoinaan silloin hyvästä syystä. Sanomme EKPn pääjohtajalle, pääjohtajasta tehtiin myös järjestelmäriskikomitean puheenjohtaja. Nyt voidaan kysyä, että onko se, oliko se todellakaan kovin viisasta vai pitäisikö meillä olla siellä täysipäiväinen järjestelmäriskikomitean puheenjohtaja. Riippumatta siitä kysymyksestä, onko järjestelmäriskikomitea osa EKP, EKPtä vai ei. Se on kuitenkin yksikkö sinällään ja on, kuuluuko se sitten EKPn katon alle vai onko se siitä täysin irrallaan. Se ei ole ratkaisevaa minusta. Ratkaisevaa on se, että sen pitäisi vähemmän olla EKP välittömän vaikutusvallan piirissä. Ja sitten näistä äänestys, äänestys ja käyttäytymistä näiden valvojien tasolla olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että ehkäpä tässä pitäisi ottaa huomioon myös jäsenvaltion koko. Onko kyseessä yksinkertainen enemmistö vai vaaditaanko enemmistö ja siitä voidaan keskustella, mutta sitä pitäisi vielä fundeerata. Ehdotus, että saataisiin tämä järjestelmä välittömästi lähemmäksi kansalaisia, se on sinänsä hyvä ja kiitoksen arvoinen mutta se on epäkäytännöllinen, koska jokainen kansalainen saa mahdollisuuden olla suoraan yhteydessä valvontaviranomaiseen. Silloinhan tämä mahdollisuus tästä johtuva, koituva työkuorma hoituu vain sillä, että valvontaviranomaiset saavat sellaisen järjestelmän, niin kuin myös FAQ, eli usein esitetyt kysymykset ja siitä voidaan antaa vastauksia Minä olen tässä hieman varovaisempi ja pidättyväisempi. Tärkeää on, siitä, siinä olen samaa mieltä esittelijän kanssa, että valvontaviranomaisten kannalta on ratkaisevaa, että että ne on päässyt tietojen ääreen, jotka, joita niitä tarvitsevat. Aikoineenhan oli se ongelma, että tietojen vaihto ei toiminut rajojen, rajojen yli. Ja tässä meillä on hyvin tärkeä kohta. Samanaikaisesti meidän pitää turvata, että jollakin tavalla voimme sopia jostakin yhtenäisestä kaavasta, jotta vältetään se, että tällainen liikakuormitus, joka tästä aiheutuisi, merkitsisi sitä, että, että tästä datasta ei synny vain tällainen byrokraattinen röykkiö, mutta sitä täytyy pohtia niin ikään. Sitten voidaan myös kysyä, että onko valvontaviranomaisella se riippumattomuus, joka sillä pitäisi olla. Ne ovat tiivisti yhteydessä komissioon, se on myös tiivissä yhteydessä kansallisiin valvontaviranomaisiin, joiden jä, ja tähän kuulimme EMIAsta, että kansallisen, kansallisten valvontaviranomaisten yhteydet ovat saavat hyvin vähän liikkumavaraa jota kuitenkin tarvittaisiin päätöksen tässä. Kysymys onkin siitä, onko riippumattomuus taattu sillä tavalla ja sillä tasolla kuin sen pitäisi olla. Riippumattomuus tietenkin liittyy myös siihen, että onko resurssit, resurssointi kohdallaan. Siitä oli enemmän yhtä mieltä, että, että resurssointi ei ole vielä riittävä koska, koska, koska äh, viranomaisten äh, liikkumavara rekrytointivaiheessa on vain teoreettinen asetelma, ja niin kauan kuin resursseja ei ole, niin tota, äh, se, voi, te, se pystyy toimimaan vain ehdollisesti. Nämä ovat kaiketi minun pääkohtani. Minulla on vielä yksi pieni juttu, jota sinä Sven käsittelit yhdessä vaiheessa, nimittäin kysymys siitä, onko Yhteisöoikeuden rikkominen todellakin äh, tullut tutkittua riittävän tehokkaasti ennen kuin tässä äh, lähden tekemään johtopäätöksiä, että nämä tutkintamahdollisuudet äh, valvontaviranomaisilla olisivat liian pienet, niin ehkäpä sitä ennen haluaisin tutkituttaa, onko niitä mahdollisuuksia, joita on olemassa, onko niitä, onko niitä käytetty täysimittaisesti, jos näin ei ole, niin ehkäpä siinä voidaan katsoa asiaa vähän eteenpäin. Kiitos. Thank you. And now for the ECR, Kay. Kiitoksia sitten Kay ECR-ryhmästä. I think this, this... Kiitoksia. Aika paljon ollaan varmasti samaa mieltä varjoesittelyiden parissa, mutta tässä varhaisessa vaiheessa ehkä olisin samalla linjalla kuin Rova Lyling. Meidän pitää olla varmita, että emme uudelleen kirjoita primäärilainsäädäntöä, mitä tulee Euroopan finanssivalvontaan, kolme valvontaviranomaista perustettiin tämän vaalikauden alussa lyhyesti ja mielestäni tämä on varsin hyvin onnistunut. Nämä ovat vastuussa valvonnan koordinoinnista nämä tahot. Nyt jo on löydetty tällaisia riskilähteitä, on saatu aikaan yhtenäisten sääntökirja ja nyt jo on alettu parantaa valvonnan taso koko EU-ssa. Mielestäni ne ovat tehokkaasti vahvistaneet koordinaatiota valvontaa kaikissa jäsenvaltioissa näin lyhyessä ajassa vielä, joten näin ollen omat tarkistukseni seuraavat tiettyjä teemoja ja aivan erityisesti haluaisin aloittaa eh, valvontaviranomaisten riippumattomuudesta. Mielestäni meidän pitää varmistaa se, että me emme heikennä kokonaistehtävä, joka niillä on koordinoinnissa, että antaa niille liian päivittäistä työtehtävä. Se heikentäisi niiden riippumattomuutta ja kykyä tehdä tällaisia kokonaisvaltaisempia päätöksiä koko markkinatilanteesta. Mitä tulee tarkistuksiin koskien niiden budjetteja ja pitäisikö käyttää näitä markkinamaksuja rahoittamaan, niin tämä mielestäni kyllä heikentäisi riippumattomuutta itsenäisyyttä, siksi tuomitsisin ne. Ja jotkut tarkistukset ovat tämän suuntaisia. Uskon nimittäin, että kansallisten eri erityisasiantuntijoiden osallistuminen voisi olla varsin hyvä budjettien valvonnassa. Jotta voitaisiin vahvistaa riippumattomuutta, niin meidän pitää virallistaa prosessi näille neuvonantoprosesseille, jota ESA antaa komissiolle. Ja miten näitä neuvoja myös käytetään hyväksi, jos poiketaan ohjeistuksesta, jota annetaan komissiolle, niin komissio pitäisi selittää, miksi se näin tekee, koska kerran valvontaviranomaisten pitäisi olla juuri näitä asiantuntijoita, jotka antavat neuvoja. Ja sitten on myötä myös muita itsenäisyyden riippuvia, liittyviä kysymyksiä, joihin on viitattu, erotammeko EKPn puheenjohtajan, eh, valvontaviranomaisen puheenjohtajasta ja muutetaanko tätä äänestysrakennetta. Nämä ovat kaikki järkeviä argumentteja, joista pitääkin käsitellä ja varsinkin, koska olemme olemme muuttaneet Euroopan pankkiviranomaisen toimista ja äänestystapoja ennen kuin saadaan aikaan yhteinen valvontamekanismi on tehty tällaisia turvatakeita euroalueelle ja ei-euroalueen jäsenillemme. On asioita, joita, meidän pitää jo nyt päivittää, mutta nyt sitten asioihin, joita haluaisin korostaa, nimittäin valvontaviranomaisten riippumattomuus on todella tärkeää, että ne voivat hoitaa, tehdä tutkimustehtäviä ja tutustua asioihin, kun on rikottu EU-oikeutta. Tämä on sellainen alue, jota haluaisimme kaikki varmasti vahvistettavan, ja niillä on jo, heillä on jo huomattavia toimivaltuuksia. Haluaisin niin näiden tahojen voivan käyttää näitä toimivaltuuksia hiukan enemmän kuin tähän mennessä ovat käyttäneet tämän lyhyen olemassaolonsa aikana. Olen samaa mieltä, että yksi toinen alue, jolla Euroopan valvontaviranomaisilla pitäisi heidän pitäisi keskittyä on EUn val- kuluttajat, onko se sitten pankkien tai vakuutusyhtiön asiakkaissa, tarvitaan sitä, että keskitytään todellakin kuluttajien kautta EUn ja valvontaviranomaiset ovat hyvän, hyvässä asemassa hoitaa tämän tehtävän. On monia tarkistuksia, joita voimme tukea. Pitäisi pyrittää pyrkiä parantamaan yhteistyötä kilpailupääosaston ja valvontaviranomaisten välillä, jotta voitaisiin todellakin vahvistaa kilpailua. Ja toinen ja myös sitten lopettaa kilpailun vastaisia toimia rahoitusmarkkinoilla EU-ssa. On tiettyjä käyttäytymismalleja, myyntimalleja, jotka haittaavat kuluttajien tilannetta ja tässä valvontaviranomaiset voisivat tunnistaa niitä ja pyrkiä lopettamaan tällaiset haitalliset käytännöt. Sitten on muita alueita, joilla haluaisimme kehitettävän erilaisia välineitä, jotta voidaan näin auttaa valvontaviranomaisia erityisesti, koska niiden pitäisi olla näitä teknisiä asiantuntijoita. Haluaisimme, että niillä olisi paino paljon aktiivisempi rooli vaikutusarvioinneissa ja kustannushyötyanalyyseissä. Uskon, että se auttaisi heitä muodostamaan sääntelyteknisiä standardejaan ja loppujen lopuksi voisivat sitten antaa meille lainsäädäntäjinä faktatietoa, jota tarvitsemme, että voimme parantaa näitä ykköstason tekstejä, mitä tulee tulevaisuuden lainsäädäntöön. Jos joku voi antaa tämän tyyppistä yksi, yksityiskohtaista taloudellista analyyttistä tietoa. Siitä olisi todella suurta hyötyä meille kaikille, jotta voisimme perustaa tulevaa lainsäädäntötyötämme todistetuille faktoille eikä vain poliittisille mm, kannanotoille. Tukisin oikeastaan kaikkia toimia, joilla pyritään lisäämään avoimuutta, erityisesti sitä, miten valvontaviranomaiset toimivat yhteen komission kanssa. Ja niin kuin Wolf äsken sanoi ja viittasi, niin menisin vieläkin pidemmälle ja sanoisin, että itse asiassa niiden toim- yhteistyö kaikkien EU-toimielinten kanssa olisi todella hyödyllistä. Joten lopuksi uskon, että oli oikein perustaa, Euroopan valvontaviranomaiset toimivat hyvin mielestäni ja palvelevat varsin hyvää tarkoitusperää, jota en usko, että meidän täytyy täysin niitä uudelleen muuttaa, mutta pitää kuitenkin varmistautua siitä, että ne käyttävät kaikkia toimivaltuuksiaan tehokkaasti, erityisesti mitä tulee tutkintavaltuutuksiin ja EU-lainsäädännön täytäntöönpanoon. Haluaisin vielä vahvistaa niiden riippumattomuutta ja varmistaa, että teollisuus ei, tai sektori ei maksa niiden budjettia, se kompromettoisen aseman. Ja sitten haluaisin vielä nähdä, että erityisesti keskityttäisiin kuluttajien suojelukysymyksiin, puolustettaisiin kuluttajia eikä välttämättä puolustettaisi palveluntarjoajia yksittäisissä jäsenvaltioissa ne eivät todellakaan vielä ole kauaa toimineet ja silti ovat saaneet varsin paljon lyhyessä elämässään aikaan ja haluaisinkin nähdä, että he käyttäisivät näitä toimivaltuuksia, joita olemme heille antaneet ennen kuin aletaan täysin muuttaa näitä viranomaisia. Ne toimivat mielestäni hyvin ja meidän pitää varmistaa, että me saamme ne omalla tuellamme vieläkin kypsempään tilanteeseen. Kiitoksia. Nyt olen itsekin tässä puhujalistalla, mutta jos joku muu haluaa ensin puhua, eikö? No jatkanpa sitten. Kiitoksia sinulle Sven mietintöluonnoksestasi. Minä haluan minä en ole vielä pystynyt kaikkia tarkistuksia yksityiskohtaisesti lukemaan. Omat tarkistukseni pyrkivät korostamaan valvontaviranomaisten riippumattomuutta ja siten, miten ne toimivat päivittäisessä tehtävässään ja kysymykset, jotka liittyvät niin, esimerkiksi puheenjohtajien nimityksiin. Tämän asian kanssahan meillä oli aikanaan ongelmia, niin kuin muistatte, ja samoin miten tuetaan Euroopan sääntelyagenda. Olen pahoillani Sven, jos nyt joudut tutustumaan eh, puheenjohtajan ajatusmaailmaa, mutta yritin kuitenkin nyt tarttua joihinkin kohtiin, joihin kiinti tässä nopeasti huomioon. Niin mitä tulee riippumattomuuteen, monet tarkistukseni, kuten 8 ja 84, pyrkivät varmistamaan sen, että prosessit valvontaneuvostossa keskittyvät vähemmän jäsenvaltioiden yksittäisiin intresseihin, kuten on, on hyvin tiedossa, että neuvoston puolella täm, nämä nähdään tällaisena minineuvostoina, ja vaikkakin kyllä ymmärrän, missä tällainen ajattelu on peräisin, ei se ole sama suunta kylläkään, mitä, mikä parlamentti on valinnut, eikä se välttämättä edistä tätä Euroopasta asiaa. Sitten kansallisten etujen edustaminen Tämä heikentää valvontaviranomaisten riippumattomuutta, myös valvontajärjestelmän uskottavuutta kokonaisuudessa. Ne onkin varsin tärkeää, koska me haluamme, että valvontaviranomaisilla on oma paikkansa kansainvälisessä yhteyksessä myös, jossa ne edustavat Eurooppaa, koska minäkin sanoisin, että tällä hetkellä meillä ei ole välttämättä välttämättä tällaista johdonmukaista eurooppalaista lähestymistapaa esimerkiksi Baselin komiteassa ja muissa vasta- muilla vastaavilla foorumeilla. Ja meidän pitäisi pystyä puhumaan voimakkaammin joidenkin eurooppalaisten intressien eh, puolesta. Viittaan vaikka äh, vakavaraisuusdirektiivi neljään. Sitten unfortunate things oli joitakin ongelmia, ongelmia näissä nimityksissä, esimerkiksi ikä, rasismi ehkä ja sitten varsin tiukka aikataulu, lyhyt aikataulu sanomikin aikanamme, aikanamme, että meidän pitää varmistautua, että tällainen ei toistu, joten minä olen tehnyt jotakin menettelytavallisia tarkistuksia tästä kysymyksestä. Edelleen olen tehnyt aika montakin tarkistusta yhteiskomiteoista ja tässäkin haluan varmistaa sen, että työ ei ole pää, työssä ei ole päällekkäisyyttä ja se tavallaan valtavirtaistetaan. Ja niin kuin muutkin olen käsitellyt myös tätä itsenäisyyttä riippumattomuutta erityisesti suhteessa komissioon. Haluan, että komissio antaa syitä, niin kuin Keikin sanoi, silloin kun komissio poikkeaa saamastaan ohjeistuksesta, koska tämä on kyllä sellainen asia, jossa meidän täytyy voida valvoa tilannetta ja meidän täytyy olla tietoisia näistä asioista, jotta me pystymme harjoittamaan valvontatehtävämme, mutta nämä menetultavat kaikki tavallaan ovat vasta muota, muotoutumassa ja ne mielestäni kyllä paranevatkin tässä kehittyessään. Olen tehnyt jotakin tarkistuksia joissa annetaan ymmärtää, että viranoma- valvontaviranomaiset voisivat keskittyä sääntelyn tuloksiin, joita tulee tästä syntyypäivittäisestä valvonnasta, ja ne voisivat ryhtyä myös joihinkin taloudellisiin analyyseihin rahoitusmarkkinatilanteesta. Ymmärrän kyllä, että ehkä ne tarvitsevat jonkinlaisia lisäresursseja tätä varten, mutta meidän täytyy kyllä pystyä saamaan tällaisia yleiskuvauksia. Mitä tulee kuluttajansuojaan, niin ihan niin kuin muutkin olen samaa mieltä siitä, että tässä Euroopan valvontaviranomaisilla on ihan oma tehtävänsä. Tämä on mielestäni sellainen asia, jota meidän pitäisi täällä tarkastella. On paljon vahvempi kuluttaja-aspekti, mitä tulee markkinakysymyksiin. Ei nyt väitä, ettei kuluttajat mitenkään liittyisi mm, vakavarausvalvontaan, mutta markkinat markkinasääntely pikemminkin hoitaa näitä käyttäytymismalleihin liittyviä kysymyksiä. Ja tämän takia vieläkin pyrimme taistelemme sen puolesta, että saisimme vahvempia seuraamuksia esimerkiksi MIFID-direktiivin kohdalla kuin CRD4 kohdalla. Silloin kun tämä vakavaraisuusdirektiivi 4 tehtiin, se käytiin, neuvosto käytti samaa argumenttia ja pyrki vähentämään sanktioiden vahvuutta, mitä tulee vakavaraisuusvalvontaan, mitä tulee sitten paikan, toimintapaikan vakauttamisen. Sehän on jollekin tärkeä kysymys täällä. Mielestäni tämä on poliittinen signaali, jonka haluat tai sitten ette halua tehdä. Kaikilla on varmasti oma näkemyksensä, mutta itse asiassa minä en ole sitä mieltä, että me voisimme sanoa, että Euroopan valvontaviranomaiset eivät ole hyvin toimineet yhteistyössä. Mielestäni ne kyllä ovat toimineet varsin hyvin ja olen osallistunut varsin moniin kokouksiin niiden kanssa ihan jatkuvastikin ja minun on tullut aivan selväksi, että paljon tällaista yhteistä ajattelua siellä kyllä syntyy. Ihan niin kuin muutkin olen sitä mieltä, että meidän pitää todella vielä enemmän pohtia tätä roolia, jonka haluamme antaa Euroopan järjestelmäriskikomitealle. Sehän se on liian EKPn hallitsema. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö roolia olisi elimelle, jossa keskuspankit kokoontuvat ja käyttävät siellä asiantuntevuuttaan, esittelevät sitä, mutta se ei ole tällainen laajempi tapa päästä tällaisesta ryhmäajattelusta, joka meitä huolestutti rahoituskriisin aikana. Keskuspankeilla on omalainen ajattelutapansa, enkä usko, että olemme päässeet eroon näistä normaalista epäilyistä tiete- tieteellisissäkään komiteoissa. Joten minun mielestäni meidän kyllä pitää uudestaan vielä miettiä sitä, miten saadaan tällainen voimakkaampi elin, joka ei ole niin suuri, ja jonka ei ole vaikea kokoontua säännöllisesti tehdä päätöksiä. Ja koska kerran tällaisia rajoituksia olemme sille asettaneet, niin se on siitä huolimatta toiminut varsin hyvin ja on onnistunut toimimaan huolimatta mahdollisista vaikeuksista. Mutta tämä, mutta sen perusrakenne ehkä eniten tässä tarvitsee muutoksia. Jätän kommentin nyt tähän, koska tänne tullaan jo äänestämään ja puheenvuoron saa jälleen esittelijä Sven. No, vastaan vain <clears throat> muutamiin keskeisiin asioihin, joita täällä esitettiin. Kuten sanoin, näistä tarkistuksista yleisesti kyllä olen samaa mieltä niistä. Olen samaa mieltä myös siitä, että on eräitä asioita, joista emme pääse sopuun. Tämä on kysymys, koskee kotipaikkaa tai toimipaikkaa ja kysymys siitä, että pitäisikö kaikkien olla yhdessä paikassa – ja luultavasti emme myöskään pääse sopimukseen tai äänestyssäännöistä. Tämä, tästä täytyy vain päättää äänestämällä meidän sääntöjemme mukaan, työjärjestyksen mukaan. Sen lisäksi eh, eikö vain, vain sanoa, että en ole samaa mieltä siitä, että demokraattiset äänestykset pitäisi eh, sitten järjestää markkinoiden eh, respektiivisen koko, koko mukaan koska tässä ei puhuta euroista, tässä on kysymys ihmisistä, ihmisistä eikä euroista, punnista ja niin, kruunuista. Meillä on ollut eläviä vilkkaita keskusteluja tästä, mutta se ei pitäisi estää näkemästä metsää puolta. Olen samaa mieltä Keiniä puheenjohtajan kanssa siitä, että kuluttajan suojaa pitäisi vahvistaa. Tämä koskee myös vakuutus- ja, <clears throat> vakuutus- ja pankkisektoria. Ja katson, että ongelmia on siinä tavassa, miten äh, näihin puuttutaan. Ja se varmasti muuttuu silloin, kun tämä tulee voimaan, koska se antaa lisää tehtäviä tässä suhteessa. Äh, oikeastaan isoin periaatteellinen kohta tuli Astridin suulla, että kun kysyttiin kuinka paljon voi olla sekaannusta, koska äh, tarkistusten lukumäärä yllätti äh, kiusa, äh, äh, tämän harmillisen esittelijän, sanoisin Astridille, että eivät nämä asiat tule pelkästään näistä selvityksistä, vaan ne tulevat myös siitä, miten kolme valvontaviranomaista antoivat. Mutta useimmiten me olemme saaneet näitä vihjeitä juuri näitä valvontaviranomaisilta ja me olemme saaneet sieltä tietää kokemuksista, mutta olen samaa mieltä siitä, että tarkistukset täytyy laatia johdonmukaisesti ja ne tekstin täytyy olla luettavaa ja meidän pitää tehdä yhteistyötä, <clears throat> jotta näistä saadaan luettavia ja yritän luonnostella tässä suhteessa kompromissiesityksiä, mutta täytyy sanoa, että se on hyödytöntä, että meillä on selvityksiä, joita ei sitten käytetä jotta ne näkyisivät lainsäädännössäkin. Eikä se riitä, että pysytään vain periaatteiden tasolla, koska tämä on paikallaan sitten, kun tehdään uutta lainsäädäntöä. Mutta nyt meidän täytyy käyttää todella sitä todellista kokemusta, joka meillä on. Ja jotta meidät otettaisiin vakavasti, meidän täytyy olla konkreettisia ja tarkkoja, spesifejä meidän täytyy saada tekstistä strukturoitu ja äh, luettava. Ja tällä, tältä pohjalta toivottavasti voimme sitten löytää yhteisen linjan. Sitten Keijotti esille asian, miten tärkeä, ja niin kuin Wolfkin näistä Euroopan oikeuden rikkomuksista. Tässä ongelmana on se, ja tässä näen kyllä vissiä jännitystä. Sinun siis Kein tarkistuksessa minä ehdotin sitä, että annetaan puheenjohtajalle tiettyjä valtuuksia. Ihmiset voi käynnistää prosesseja, kuten tutkintaa tiedoista, mutta voi käynnistää myös prosesseja, joilla voidaan selvittää Euroopan oikeuden rikkomustapauksia. Jos muistan tarkistuksesi oikein, niin sinä halusit rajoittaa näitä lisävaltuuksia puheenjohtajatasolla vahvasti. Ainakin jotkut kollegat tekivät näin. Ja tässä on ristiriita, koska ongelma valvontaviranomaisten tasolla oli se, että valvontaviranomaiset saivat tiettyjä valtuuksia, mukaan lukien tutkin, äh, Euroopan rikkomuksen tutkinta, mutta jotta näitä valtuuksia voidaan käyttää, täytyy tehdä päätös valvontakomiteassa ja sitten äh, meillä on, niin kuin puheenjohtaja sanoi, meillä on tämä minineuvosto, joka äh, eihän varis toista kaverinsa silmiä toki. Ja meidän selvityksemme ovat osoittaneet, ja minä olen yrittänyt löytää tässä vähän ratkaisun, miten voidaan näistä valtuuksista tehdä käyttökelpoisia ilman, että käynnistetään minineuvoston ongelma. Kaikilla muilla ratkaisuilla olen avoin. Olen, tätä täytyy selvittää, koska muussa tapauksessa jäämme kiinni sellaisiin instituutioihin, joilla on toimivaltuuksia, joita ei kuitenkaan käytetä niin kuin meidän selvityksemme ovat osoittaneet Eurooppa-oikeuden rikkomustapauksissa, mutta sama, sama koskee myös sitovaa välitystä. Siinä on periaatteessa sama tilanne, vaikka niin kuin Wolf sanoi sen, että jos vaikka se laitettaisiin kaikkiin yksittäisiin Eurooppa, Euroopan lainsäädäntöön, niin silloin se pitää lähteä, tämä prosessi pitää, pitää pystyä käynnistämään. Suurin ongelma on ollut tämä valvontaviranomaisten toimivuus, sitä ei voida unohtaa. Olen täysin samaa mieltä Antolin kanssa siitä, että tarvitaan lisää makrovaltuuksia. Peter Skinner ei kuitenkaan esittänyt tätä yhteiskomitealle. Yhteiskomiteassa olen samaa mieltä puheenjohtajan kanssa, mutta, mutta sinun, ja sinun maan naisesi korvasi sinut hyvin ja jotta se pystyy tekemään päätöksiä, siellä on kuitenkin kahdeksan mahdollista veto-optiota. Meidän täytyy tätä hieman työstää, mutta ajatus sen vahvistamisesta on sellainen, jota voi kannattaa. Ja sitten tämä koko informaatioproblematiikka. Meillähän on, meidän täytyy löytää tähän luova ratkaisu, koska yhtäältä meillä on ongelmana se, että usein nämä valvontaviranomaiset eivät omaa valtuuksia oikean tiedon saamiseksi, koska ne täytyy pyytää taas sitä minineuvostolta. Ja taas toisaalta ei voida hyväksyä sitä, että valvontaviranomaiset esittävät kysymyksensä toimielimelle ja kansalliset valvontaviranomaiset esittävät kysymyksensä ja sama koskee SSM ja ehkäpä tulevaisuudessa ehkä useampikin elin tekee näin. Ja sitten loppupeleissä toimielimet tarvitsevat paljon henkilökuntaa pelkästään täyttämään nämä tiedon, tiedonsaantitehtävät. Ja tässä täytyy pyrkiä laajaan yhteistyöhön ilman, että jarrutetaan toisten tekemää työtä. Ja tämä lienee yksi niistä suurimmista ongelmista, joita täytyy käsitellä. No, ja sitten järjestelmäriskikomiteasta aika kiinnostavaa, mitä mitä Mario Draghi sanoi eilen, koska periaatteessa hän antoi ymmärtää, että vissiä ongelmaa löytyy vähän liikakin yhdessä paikassa. Sanoin sen, että mietin sitä, että pitäisi se kokonaan erottaa. Ehkäpä kun on e pääjohtaja sanoi näin, niin meidän pitää pohtia sitä. EKP hän oli kuitenkin se keskeinen elin, joka auttoi meitä pitämään euron. Emmekä, vaikka näin sanommekin, niin ei pidä ajatella, että EKPn pääjohtajalla on, on niin kuin enemmän kuin 24 tuntia vuorokaudessa. Ja tämä on ollut hyvin selvää, että tässä kriisissä hän ei pystynyt työskentelemään niin kovaa kuin hän olisi voinut tehdä. Ja tähän täytyy löytyä vastaus tähän liialliseen keski, liiallisiin tehtävien keskittymiseen. Eiköhän tämä riitä. En pysty vastaamaan kaikkiin, mutta meillä täällä on muitakin tätä asioita esityksessä. Ihmiset odottavat äänestämistä. Um, and we look for... Kiitoksia Sven. Odotammekin jo kiihkeästi ensimmäisiä kompromissitarkistuksia ja olemme saaneet jo varsin rikkaan kuvan erilaisia ajatuksia ja nyt jos valiokunta voi alkaa jo tutustua näihin, niin sanon komissio. Nyt sitten siirrytään seuraavan kohtaan esitys. Ai niin, täytyy vielä kertoa teille, että me äänestämme valiokunnassa 23. tammikuuta ja täysistunto on tarkoitus viedä asia sitten helmikuussa. Nyt sitten European Okei, Okay, uh, for the next, for agenda point 10. Kohta 10. Tässä pitäisi käsitellä tarkistuksia aiheena Euroopan investointipankki. Esittelijä eh, herra Berman ei ole paikalla. Oletan, että tämä ei ole mitenkään hankala kysymys mutta kyllähän meidän vilasti silti täytyy käsitellä tarkistuksia, vaikka tästä ollaankin pian äänestämässä. Onko täällä ketään, joka voisi puhua tarkistuksista kohdassa 10? No, näyttää siltä, että ei ole. Tiedän kyllä omasta ryhmästäni ainakin. Ai, Werner, haluatko sinä puhua? Ole hyvä. Äh, niin uskoisin, että tämä ei tosiaankaan ole mitenkään kiistanalainen mietintö. Mehän pian tästä jo äänestämmekin ja äänestyslistakin on jo aika pitkälti sovittu. Tämä mietintö on kaik- tai lausunto on kaiken kaiken tasapainoinen ja keskittyy kestävään kehitykseen ja kaikki tärkeimmät vaatimukset on tarkistuksissa on mukana. Eli voimme kyllä äänestää. Tässä keskitytään vihreisiin hankkeisiin, joita vaaditaan tarkistuksissa, mutta niihin meidän ryhmämme suhtautuu aika kielteisesti. Okay, is there anybody else wishing to... Haluaako joku muu vielä puhua aiheesta? Jos ei, niin hyvä juttu sitten. Tämä on siis aika ongelmaton kysymys. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset. yritetään tehdä ne mahdollisimman nopeasti, mutta teemme tämän ennen kuin äänestämme niin, että teitä on täällä mahdollisimman paljon. Ensinnäkin, mitä tulee aikatauluun ensi vuonna Ekonin kokouksista. Tämä hyväksyttiin 17. syyskuuta valiokunnassa. Haluan muistaa teitä siitä, että johtuen... Anteeksi, en Tein tämän juuri siksi, että voisitte kuunnella, joten ei ole tarkoitus, että ignoroitte minua ja juttelette, että olen pahoillani. Tämä on menettelytapa, joka kuuluu sääntöihin. Menet... Äh, muistuttaisin jäseniä siitä, että mitä tulee Euroopan parlamentaarisen viikkoon. EKn valiokunta alun perin päätti 20. 21. tammikuuta. Äh, se tapahtui 22. tammikuuta kolmesta puoli seitsemään continue. No, jatkaisin sitten, kun on hiljaisempaa. Ja sitten torstaina 23. tammikuuta 9. kello 12.30 saakka ja sitten iltapäivällä kello 15.18.30 ja valiokuntakokouksia tullaan sitten päivittämään tarvittaessa, mitä tulee sitten pankkien ja, äh, elvytysdirektiivistä. Tästä saatiin päätös 11 joulukuuta Strasbourgissa direktiivi pankkien elvytyksestä ja kriisinratkaisusta. Direktiivi tulee voimaan ensimmäinen tammikuuta 2015. Sitten viimeinen tekninen kokous tapahtuu, tapahtui eilen ja jatkuu vielä tänään I keep stopping when it gets too... Minä aina lopetan, kun on liikaa meteliä, enkä kuule enää omaa ääntäni. Niin jos haluatte alkaa äänestää, niin ehdotan, että lopetatte keskustelun salissa. Okay, um, a final technical meeting is... Viimeinen tekninen kokous vielä on meneillään sitten 70 säännön mukaiset neuvottelut jatkuvat sitten, kun teksti on valmis, mitä tulee äänestykseen täysistunnossa tarkoituksena äänestää helmikuussa. Päivämäärä voi muuttua, jos tekstistä äänestään yhdessä toisen asian kanssa. Sitten toivottavasti päätös tästä toisesta kysymystä saadaan aikaan tämän vuoden loppuun mennessä, mutta koska tämän varhainen toinen käsittelyäänestys tapahtuu helmikuun jälkeen. TGSssä. Mitä tulee MIFI-trilogiin, 12. joulukuuta pidettiin trilogi puhuttiin äh, kolmansien maiden järjestelmistä, markkinapääsyistä, infrastruktuurista, lainsäädännön sovellusalasta ja seuraamuksista keskusteltiin. Edistystä on saatu aikaan, vaikkakin joitakin poliittisia kysymyksiä täytyy vielä uudeltaa esille. 12. trilogi tapahtuu huomenna ja me odotamme, että siitä tulee varsin pitkä sessio. Sitten markkinaväärinkäytöstrilogi neljäs sellainen pidettiin 10. joulukuuta Strasbourgissa hyvää edistystä saatiin aikaan, mitä tulee koulutuksen oikeuskäytäntöön ja tutkintavälineisiin. Mukana on sanktioiden taso, vastuukysymykset, rikosoikeudelliset seuraamukset, seuraamusten julkaiseminen, ja sovittaminen yhteen markkinaväärinkäytössääntelyn kanssa. Mitään uusia trilogeja ei ole suunniteltu ja neuvosto palaa kertomaan parlamentille työryhmän kokouksesta, joka pidettiin 16. joulukuuta. Toivottavasti tämä asia viedään loppuun eikä tarvita enää uusia trilogeja. Tässä siis puheenjohtajan ilmoitukset ja nyt voimme toivottavasti alkaa äänestää. Uh, uh, due, to last minute technical problems. Tässä on <clears throat> pieni tekninen ongelma. Pyytäisin siitä lykätä, äänestystä kolmella minuutilla, koska minun täytyy tarkistaa yksi yksityiskohta. so just some final, final touches happening on what... Vielä loppuviimeistelyä tässä tärkeässä äänestyksessä, joten odotamme hetken aikaa, kunnes Elisa on tämän hoitanut. You, you, Elisa, you're ready? Oletko valmis, Elisa? Voisitteko, voisitteko laittaa äänestyskortit, että näemme toimivatko laitteet? Äänestys alkaa testa, testiä varten. We are testing. Right, the vote's open for the test vote. We have 41 members. 41 jäsentä paikalla, 43 paikalla. Kolme ei ole vielä painanut nappiaan, kaksi puuttuu vielä. Aina huolestuttaa, jos yksi on vielä jäljellä, joka ei ole äänestänyt. No nyt kaikki ovat sen tehneet, siis homma toimii. Hyvä, kiitos. 30 on tyytyväisiä, 8 ei ole tyytyväisiä, 5 ei ollenkaan tiedä. Korin, pyydätkö puheenvuoroa? Aloitatko SRMllä? Haluaisin tehdä sinne kommentin. Koska minulla kävin viime hetken keskustelua kollegojen kanssa soveltamisalasta, ja jos sallit, niin lukisin kaksi lausetta, jotka selventävät asiaa, koska tässä on SSM soveltamisella tarkoittaa sitä, että SRM kattaa myös kattaa kaikki pankit, mutta käytännön työssä Eh, kansalliset valvontaviranomaiset tehtäviä, tehtäviä jotka liittyvät päätöslausuman laatimiseen ja siihen kuuluviin tehtäviin. Mutta totta kai silloin, kun puhutaan eh, päätöslausuman eh, päättämisessä ja kun esimerkiksi tämä sisältää myös rahaston käytön, niin nämä ratkaisut täytyy tehdä kunkin viranomaisen johtokunnan toimesta. Eli tämän tyyppiset asiat täytyy ottaa myös huomioon. Kiitoksia. Minulle on kerrottu, että on pari kolme suullista tarkistusta, jotka luen sitten, kun sinne asti päästään, mutta toivon. To clarify that. ryhmät ovat jo jossain määrin näitä setvineet keskenäänkin. Oletteko valmiita? Sitten lähdetään liikkeelle. Tarkistus 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D Ensinnäkin meillä on tässä suullinen tarkistus ECR-ryhmältä. Lisättäisiin sanat and the commission ja komissio puolesta. Tämä tarkistus vastaan tyhjää hylätty, joten alkuperäinen kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi E kohta kohdalta kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kohta kolme puol... Anteeksi, haluatko tarkistaa? Tarkistan sitten tämä kohta kaksi sen tulos. Anteeksi, jos meni liian kovaa vauhtia. Onko äänet annettu? Hyväksytty 24-21 tuloksella. Sitten kolmas kohta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi mennään 307, kunhan sen vain löydän. 307 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi F puolesta. Ja no tarkistan sitten 307, jos todellakin tar- haluatte, vaikka niin että se kyllä näytti. EPP tai en tiedä yksin. Onko äänestetty? Vielä kaksi jäljellä. Äänestys päättyy. Hylätty. 19.24. Sitten kompromissi F puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Compromise G in Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi GA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 381 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. N ensinnäkin tässä on suullinen tarkistus EPPltä ja vihreiltä. Tämä on vain suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää. Parempi tarkistaa tulos suullisen ta- tarkistuksen kohdalla. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. The oral amendment is carried. Suunnan on nyt läpi. Nyt sitten äänestetään kompromissista ta- näin tarkistettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Samat luvut sitten kompromissi O vuorossa kohta kohdalta äänestys kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten Tartus 587 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. R. Niin tämä on uusi kohta korosta äänestys. Onko teille tämä sinne merkitty vai pitääkö minun lukea jotakin? Minulla, minulla tämä on täällä kahdessa osassa. No niin, ensimmäinen osa sitten puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi S puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. T puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. U puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 643 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 649 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohta kohdalta äänestys. Tai se on vertty pois, ei olekaan enää mitään kompromississa 2V ei ole enää kohtakohta äänestystä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi X. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Y puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. YA puolesta. Hetkinen, näyttää, onko jotakin ongelmia? Jean-Paul, vastustatko sitä puolesta? No, otetaanpa tämä koneäänestyksenä vaikka. Kompromissi YA. Um, I can't see what I'm supposed to be doing. <laughs> Thank you. I know, I haven't got my specs today. Unohdin tänään silmälasini, ne niin meni rikki. Aika vaikeaa täällä. No niin, tämä on hylätty. YA. Yksiään ei varmaankaan riitä, joten se on hylätty. Sitten kompromissi Z puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten AA-kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AB puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 731 puolesta vastaan tyhjää hylätty. AC puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 732 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Anteeksi Pablo, tämä oli myös sinunkin, joka hylättiin sitten. AD, tähän liittyy suullinen tarkistus ECRstä. Otetaan tämä suullinen tarkistus ensin puolesta. Kuka puoltaa sitä? Vastaan äänet. Tyhjää. Suullinen tarkistus hylätty. Sitten kompromissi AD. Aikaisemmin puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten kompromissi AE puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty AF puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty AG puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty AH puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty AI puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty AJ puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty AK puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty AL puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty AM puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty AN puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty AO puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty AP puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty AQ puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty AR puolesta vastaan tyhjää hyväksytty AS puolesta vastaan tyhjää hyväksytty AT puolesta vastaan tyhjää hyväksytty AU puolesta vastaan tyhjää hyväksytty AV puolesta vastaan tyhjää hyväksytty A 2 V puol- kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AX puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AY puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 877 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, hylätty. BA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. BB puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 882 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi BC puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. BD puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty BE puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty BF puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty BG puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty BH puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty BI ECRltä suulen tarkistus, otetaan se ensin puolesta, suulen tarkistus puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty joten kompromissi BI puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. BJ puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. BK puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. BL puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. BM puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. BN puolesta. Kuka puoltaa? Vastaan tyhjää, hyväksytty. BO puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. BP puol- kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Sitten BQ puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. BQA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. BS puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 1019 puolesta vastaan tyhjää hylätty. BT puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. BU puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. BV puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. B2V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. BX puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. BY puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. BC puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. CA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Afkosta yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, CB puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, CC puolesta vastaan tyhjää hylätty, 90 Niin anteeksi, nyt täytyykin äänestää kahdeksan 29 puolesta. Koska kompromissi CC kaatui, pitää äänestää 89 tarkistuksesta puolesta vastaan, jotta joudumme tarkistamaan, koska ei näytä selvät. Tarkistus 89. A, kompromissi CC. Vielä puuttuu ääniä. Yksi vielä. Äänestys päättyy. Onko äänestetty, hylätty? Sitten tarkoitus kaksi puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 90 puolesta vastaan tyhjää, ilmeisesti hyväksytty, mutta me tarkistamme tämän. Tarkistus 90. Onko hänet annettu? Äänestys päättyy. Kyllä, hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. CD puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty CE puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty CF puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty CG puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty CH puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 98 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 97 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. CHA puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. CI puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. CJ puolesta, kahdessa Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 104 puolesta vastaan. Me tarkistamme 104. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. Hylätty. 105 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty CK puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty CL puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty CM puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty CN puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty CO puolesta vastaan tyhjää, hyvä, hyväksytty 123 puolesta vastaan tyhjää, hylätty Okay, we'll check one, two. No, tarkistamme tämän 102, tarkistamme 1, 2, 3 tarkistus, kun Sanoin kyllä, että se oli hylätty. Okei. Okay. No, no, no. One, two, three, right. 123 äänestys päättyy. Mielestäni kyllä olin oikeassa. Äänestys päättyy. Niin kyllä se nyt todellakin hylättiin pienellä enemmistöllä. Ihan tämän teimme vain, koska pyydettiin. Okay, right. That... <laughs> yeah, we thought, we thought you'd had too much celebration after Omnibus. Niin luulit, että oli liian hauskaa tämän Omnibus 2 voiton jälkeen. Hyvä. Sitten CP puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty CQ puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. CQA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. CR in favor. CR puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AFKO 5 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä viisi. Ilmeisesti hyväksyttiin, mutta tarkistetaan. Has everybody voted? Votes closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. CS puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty CT puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty CV puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty C2V puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty C2VA puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty AFKO 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty CX puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty CY puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty CZ puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme CZ tuloksen. Well, I haven't closed the vote yet. Oh, hang on. Did we close? Well, uh, that was reject. Mm, se on hylätty selvästi. Vaikka joku olisi vielä väärin äänestänytkin vahingossa, niin sieltä tämä hylättiin kyllä. Sitten 158 puolesta. 158 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 146 puolesta vastaan tyhjää hylätty. DA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme tuloksen AFK 9. Oletko äänestänyt? Äänestys päättyy hylätty. DB puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa kympin? One more to vote. If you're voting, I'm closing the vote. Vote's closed. bad päättyy hylätty 156 ja 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty DC puolesta vastaan tyhjää hyväksytty DD puolesta vastaan tyhjää hyväksytty DF, DI puolesta vastaan DE hyväksytty sitten 162 puolesta vastaan tyhjää hylätty 163 puolesta vastaan tyhjää hylätty DF puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty DG puolesta vastaan ty- tyhjää. Tarkistetaan tämä DG, jos sopii. I'm closing the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty yhdellä äänellä. Sitten vuorossa D H puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty DI puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty DJ puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty DK puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty DL puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty DN puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty DN puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty DO puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty DP puolesta vastaan tyhjää hyväksytty DQ ensinnäkin sulen tarkistus ECRltä puolesta sulen tarkistus vastaan tarkistamme tuloksen One more to vote. Yksi ääni vielä puuttuu. Äänestys päättyy. Raukeaa. Sitten DQ, tai siis hylätään puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DR puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DC puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DT puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DTA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DU puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. DV puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. DVA puolesta. DVA puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. D2V puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. DX puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 197 puolesta vastaan tyhjää hylätty. DI Y puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DC puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 200 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 201 puolesta vastaan tyhjää hylätty. EA puolesta vastaan tyhjää tyhjää hylätty, joten sitten täytyy ottaa tarkistus 16 ja 202 puolesta vastaan tyhjää hylätty, EB puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, EC puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. ED puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. EDA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan EDA, koneäänestys. Niin pyydän anteeksi. Tulkitsin varmastikin väärin. Onko äänet annettu? Äänestys päättyy. Hylätty tosiaan. Sitten 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 207 puolesta vastaan tyhjää hylätty. EE e puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. EF kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten EG puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 212 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 213 puolesta vastaan tyhjää hylätty. EH puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. EI puolesta vastaan tyhjää hylätty hyväksytty. EJ puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. EK puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. EL puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. EM puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten koneäänestyksenä koko teksti muutettuna two more to vote. Ja pari ääntä puuttuu. If you're voting right, I'm closing the vote. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy 34 puolesta, kolme vastaan, kahdeksan tyhjääntä. Sitten lainsäädäntöpäätöslauselma, äänestys. Vielä pari ääntä että Äänestys päättyy. 35 puolesta, kaksi vastaan ja seitsemän tyhjää ääntä. Esittelijä, haluatko, että äänestetään päätöksestä alkaa neuvoston kanssa? Siis tässä on kyse siitä, että aloitetaan neuvotella neuvoston kanssa, saataisiin aikaan ratkaisu ensimmäisessä käsittelyssä ensimmäinen kokoonpano. Meidän pitää äänestää siis tästä. No. One more to vote if you're voting. I'm closing the vote. Olen sulkemassa äänestystä. 38 puoltaa, 5 vastustaa ja 2 tyhjää ääntä. Aloitamme siis neuvottelut normaalin ryhmän kanssa. Kiitoksia kaikille. Madam, Madam, uh, Elisa. I, just, I don't want to delay the vote, but I, I... En haluaisi viivästyttää tätä äänestystä. Mä haluaisin kuitenkin ilmoittaa, että miten kiitollisia olemme tästä kompromissihalukkuudesta, paitsi varjoesittelylle myöskin valtuuskunnille ja jäsenille, niin että saatiin hyvä ja vahva neuvottelu valtuutusneuvoston kanssa käytävien neuvostelujen varten. Kiitokset. Puheenjohtaja kiittää. No, tämä oli tosiaan tärkeä äänestys ja toivon todella, että neuvosto sitten huomioi parlamentin omaksuman linjan. Emme ole todellakaan niin innostuneita hallustutusten välisestä neuvottelusta kuin he olisivat. Sitten seuraavaan asiaan. Eli nyt Jean-Paul Gossesin mietintöön. Eli tarkistus kaksi. Minulla on kaksi listaa samaan asiaan. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkistetusta tekstistä koneäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki antaneet äänensä? Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Kiitokset. 42 puolesta. Ei yhtään vastaan eikä yhtään tyhjää. Ja sitten äänestämme päätöslauselma tekstistä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki antaneet äänensä? Äänestys päättyy. 42 puolesta ei yhtään vastaan, kaksi tyhjää kiitokset. Ja sitten siirrymme esityslistan kohtaan 14. Who's next? I've got no list. 14. Point 14. Siis seuraavaksi kohta 14. Tässä on Poterhon teksti kompromissi B puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, sitten 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 22 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 29, pu- 29 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten G kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistetaan toinen osa vielä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se hyväksyttiinkin kahdella äänellä, pahoittelen. Sitten 37 puolesta vastaan tyhjä. Voimmeko tarkistaa? 37. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy, hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan. Ai, anteeksi, kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. E, J puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjä hylätty. K puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 57 puolesta. Anteeksi. En pidä tästä, kun se on toisella sivulla. 58 puolesta vastaan. Voimmeko tarkistaa? Minun on tässä vähän vaikea kuulla. Ovatko kaikki äänestä? Mm, en itse äänestänyt, kun olen ihan niin mentynyt. Eli mistä me nyt äänestimme? 58. Sitten 61 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 62. Selvä. Pahoittelen. Tämä on todella vaikea ilman silmälasia. 61 siis tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 24 vastaan 21. 62 puolesta vastaan. Tyhjä. Tarkistetaan 62, mutta luulen, että se meni läpi. 62 äänestys alkaa. Voitteko auttaa minua? Oletko kaikki antaneet äänensä? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjä. Luulisin, että se meni läpi. Tarkistetaan, jos ette usko. Hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Alkuperäinen teksti kohtaan 16 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. kappale A puolesta. No, tähän ei ole tarkistettu tämän alkuperäinen teksti, siis A. Puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus yksi mm, suullinen muutos esittelijältä, että sanottaisiin only eikä specially. Eli suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää. Suullinen tarkistus on hylätty. Eli tämä tarkoittaa, että tarkistus yksi sellainen senaan. Nyt siis äänestetään ainoastaan suullisesta tarkistuksesta. Sen jälkeen itsetarkistuksesta. Minä en näe, mistä tässä pitäisi äänestää. Tämä siis raukeaa. Tämä oli 22, 22 äänestystuloksena. Nyt sitten tarkistus yksi ilmaisuudesta tarkistusta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja sitten tarkistus kaksi puolesta puolesta kaksi puolesta vastaan tyhjä hylätty kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty neljä puolesta. Pitäkää neljä puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että se meni läpi. Tarkistetaan, jos haluatte. Ei vaan hylätty. Täältä on ryhmää hävinnyt muutamista ryhmistä viisi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty yhdeksän puolesta vastaan. Äänestämme koneellisesti tarkistuksessa yhdeksän. Ainakin puheenjohtaja on tippunut kärryiltä. Vielä yksi ääni. Kaksi vielä ääntä puuttuu. Äänestys päättyy. Selvä. Thank you. No, jotkut näyttivät viittavan alaspäin. Minun vaistoni meni oikein. Sitten kymmenen puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Sitten alkuperäinen tekstikotan F puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tekstistä näin tarkistettuna äänestämme koneellisesti. Kaksi ääntä puuttuu. Kiitokset. 44 puolesta, ei yhtä vastaan kaksi tyhjää. Niitä kiitokset. Hyvä, herra Terho. E no sitten muut asiat. Sihteeristö vaihtaa miehitystä. Olemmeko valmiita? Öm, sitten ää, Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, kaksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, kolme puolesta vastaan. Nyt ö, haluaisin tarkistaa tarkistuksen kolme. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan. Tyhjää. En nähnyt yhtään EPPn kättä. No niin, se on siis mennyt läpi viisi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus kuusi. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan. Tarkistetaan toinen osa. Äänestys alkaa. En tiedä, mitä tällä oikein tapahtuu. Kolme ääntä puuttuu. Äänestys päättyy. selvästi hylätty. Seitsemän puolesta vastaan Se oli siis tuo viimeisin. Nyt tarkistus seitsemän puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Kohta neljä alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkastus kahdeksan ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Luulen, että se oli hyväksytty. Oletko kaikki antaneet äänensä äänestys päättynyt ja tämä on hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kohta kuusi alkuperän teksti puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kaksitoista puolesta vastaan tyhjä hyväksytty Kolmetoista puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty 14 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarviste, tarkistetaanko kohta 16? 16. Hyväksytty. Ja näin kohta yhdeksän, tarkistus 17 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää 18 tarkistetaan. 18 tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty yhdellä äänellä. Sitten 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 20 puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa 20? Äänestys päättyy. Äänestys päättyy hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja sitten tarkistetusta tekstistä äänestys. Ovatko kaikki antaneet äänensä? Äänestys päättyy. 39 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjää. Paljon kiitoksia ja muita asioita ei ole. Seuraava kokous on 9. tammikuuta kello 9. Hyvää joulua kaikille, kiitokset.